komission julkilausuma Ecuadorin liittyminen EUn, Perun ja Kolumbian väliseen kauppasopimukseen. Ensimmäinen puhuja keskustelussa jälleen komission jäsen Malmström, olkaa hyvä. Pitää siis sanoa paperit oikealle kohdalle, että on oikea maa kyseessä. Hyvä puhemies, hyvät edustajat, me pidämme hyvänä parlamentin päätöslauselmaa liittyen EUn, Perun ja Kolumbian väliseen kauppasopimukseen ja Ecuadorin liittymiseen siihen. Ecuadorin ja EUn jäsenvaltioiden niin Perun ja Kolumbian välillä. Tätä asiaa on ajettu ja näin pystymme taas paremmin eh, vahvistamaan asemaamme latinalaisessa Amerikassa. Se on meille tärkeä alue Komissio on sitä mieltä, että tästä sopimuksesta on hyötyä molemmille osapuolille. Se lisää kauppavirtoja ja se myös monipuolistaa kauppaa ja investointia molemminpuolisesti. Me toivomme, että se taloudellisesti ajaa myös yhteiskunnallista kehitystä Ecuadorissa ja näin voidaan vähentää epätasa-arvoa ja köyhyyttä tuossa maassa. Liittymis pöytäkirjan teksti on tasapainottu sopimus juuri sellainen kuin kolmia ja perunkin kanssa tehtiin. Tässä huomioidaan myös kehityserot EUn ja Ecuadorin välillä niin, että on pidempi purkuaika Ecuadorissa ja Ecuador on pyytänyt myös tiettyjä mukautuksia. On tärkeää, että Ecuador tulee sopimuksen mukaan, sillä ensi vuoden lopusta alkaen. Siltä menee suosituimmuusasema EUn markkinoilla. Ja näin voimme varmistaa suosituimmuuden ja voimme myös saada pitkäaikaiset ennustettavat olosuhteet kaupalle sijoituksille. Kuten kauppastrategiassa sanoimme, huomioimme erityisesti sen, että kauppa ja kestävän kehityksen lauseket parantolakin täytäntöön niin, että tarjotaan asianomaista yhteistyötä kehitysyhteistyön kautta. Niin kuin teidänkin asiakirjassanne sanotaan, Ecuador on halunnut sitoutua kauppaan ja kestävään kehitykseen ja Ecuador on valmistunut mukaan kaikkiin kohtiin luvussa kauppaa ja kestävä kehitys. Näin voimme vaihtaa parhaita käytäntöitä sitten ja mm, kuten muidenkin sopimusten yhteydessä, yhteistyö teidän kanssanne ja kansalaisyhteiskunnan kanssa on tärkeää, että sopimus voidaan panna täytäntöön, erityisesti kestävän kehityksen kappale. Ja tätä varten me todellakin tarvitsemme teidänkin sitoumustanne ja tämä teidän päätöslauselmanne tätä heijastaa. Me olemme huomioineet sen, että te haluatte saada tietoa eh, säännöllisesti bananien tuonnista myös Ecuadorista sen jälkeen, kun sopimus astuu voimaan. Ja voin vakuuttaa, että banaani tuonin lähinen valvonta ja markkinatilanteen valvonta on ollut hyvin tehokasta tähän asti. Päätöslauselma on tärkeä vaihe Ecuadorin liittymisprosessia. Se ei kuitenkaan ole vielä keskustelun loppu. Me emme jatkaa keskusteluja, kunnes eh, sopimus saadaan aikaiseksi ja pannaan täytäntöön ja komissio jatkossakin huomioi teidän kantanne ja jatkamme vuoropuhelua. Eli kiitos erinomaisesti työstä tämän päätöslauselman eteen. Mielelläni käyn keskustelua ja teemme yhteistyötä kanssanne sopimuksen tiimolta sekä ennen että jälkeen sen voimanastumisen. Kiitos. Kiitokset komission jäsen. Ensimmäisenä herra Fisas, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos jälleen puhemies, arvoisa komission jäsen. Viime vuoden heinäkuussa saatettiin menestyksekkäästi päätökset neuvotteluissa, joissa Ecuador liittyy EUn, Perun ja Kolumbian väliseen kauppasopimukseen. Tämä on hyvä uutinen kaikille näille osapuolille, mutta älkäämme unohtako, että Ecuador pyysi paluuta neuvotteluihin, jotka se oli keskeyttänyt vuonna 2009. Euroopan unioni ajatellen tätä sopimusta sekä sitten varolauseketta asetuksessa hyväksyi tämän ja haluan kiittää edustaja Scholzia hänen tekemästään työstä ja erinomaisesta yhteistyöstä koko tämän prosessin aikana. EPP teki tähän päätöslausumaesitykseen joitain tarkistuksia näistä. Intavaliokunnassa toimitimme äänestyksen, pyrimme tätä kautta parantamaan tekstiä ja tukemaan selvästi Euroopan parlamentin taholta sitä, että Ecuador pääsee mukaan sopimukseen. Olen iloinen, tämä lopullinen teksti heijastelee tätä kantaamme Kyse on äh, tärkeästä sopimuksesta, joka tukee taloudellista kehitystä, sosiaalista kehitystä ja pyrkii päihittämään epätasa-arvon. Äh, meidän täytyy muistaa, että Ecuador ei enää etuisuuskohtelusta äh, hyödy, kun ajatellaan euro- sen tuontia Euroopan unioniin. Haluaisin myös muistuttaa 13 kesäkuuta 2012 päätöslausumaesityksestä, jossa ähm, EU pyysi, että Andi maat äh, parantaisivat äh, ihmisoikeustilannettaan, äh, sitoutuisivat sen parantamiseen ennen kuin EU halusi hyväksyä Perun ja Kolumbian sopimusta. Kiitoksia. Kiitokset sitten edustaja Lange puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies komission jäsen. Kyllä, me pidämme oikein hyvänä sitä, että Ecuador liittyy sopimukseen. Alun perinhän halusimme Andien alueen sopimuksen, koska pidämme integraatiota myös alueellisella tasolla hyvin keskeisenä asiana. Ja se tietenkin on tärkeää koko latinalaista Amerikkaa koskevalle politiikallemme. Tässä olemme tehneet hyvää yhteistyötä Fisasin, Scholzin ja muiden kanssa tekstiä valmistellessamme. Kiitokset kaikille tästä. Ja mielestäni tässä myös roolit ovat kohdallaan. Kuitenkin haluamme myös täytäntöönpanoa parantaa ja siksipä viittaus tähän toimintasuunnitelmaan, joka neuvoteltiin tuolloin. Ja todellakin Rova komission jäsen olette aivan oikeassa, paitsi että neuvottelut ovat ratkaisevat, niin erityisen ratkaiseva on tietenkin täytäntöönpano. Ja täytäntöönpanossa erityisesti työntekijöiden oikeudet, ympäristöstandardit ja se, että yhdessä saadaan aikaan parannusta. Ja näin Ecuador aivan varmasti tulee kulkemaan samaan suuntaan kuin Kolumbia ja Perukin niin, että saadaan aikaan aitoa menestystä erityisesti ajatellen myös työtarkastuksia. 129 YK yleissopimustahan maa ei vielä ole allekirjoittanut. Komissio ja parlamentti luonnollisesti sitten varmistavat kunnollisen täytäntöönpanon myös. Kiitos. Kiitokset. Sitten Rova Bilbao, kaksi minuuttia. Gracias, presidenta. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen me olemme täysin samaa mieltä siitä, että Ecuador liittyy mukaan vapakauppasopimukseen, josta Peru ja Kolumbia ovat jo nauttineet kaksi vuotta. Harmi, että nämä kaksi vuotta ovat menneet hukkaan. Ja toivottavasti tässä saadaan Ecuadorissa yhtä paljon etua kuin muissakin maissa. Kolumbiassa neljä miljoonaa maataloustuotantoperhettä on tästä hyötynyt. 21 prosenttia on vienti lisääntynyt vuonna 2014 meillä oli 2,5 miljoonan edestä eh, myyntiä ja jotkut ovat sitä mieltä, että PK-yrityksiä on hyvin paljon mukana tässä kauppavirrassa ja varmasti sopimus voisi lisätä vielä lisää meidän kauppasuhteitamme. Tämä sopimus edistää rauhaa vakautta ja kehitystä tuolla alueella. Se antaa myös ympäristö- ja sosiaalisia taku- takeita ja se luo sosiaalista oikeudenmukaisuutta huomioiden kyseisen alueen kehityksen vauhdin. Aika monet Euroopan muutamat tulevat näistä maista ja monesta eri poliittisesta näkökulmasta tämä on hyvä vaihtoehto, sillä siitä on hyötyä tuhansille perheille ja työntekijöille, koska ne, he pystyvät näin toteuttamaan ammatillisia haaveitaan. Ja tällä tavoin olisi edistettävä myös Andien alueiden suhteen kokonaisuudessa. Tämä edistää rauhaa ja kehitystä globaalisti. Siksi komission jäsen me, meidän ryhmämme on teidän rinnallanne jatkossakin, kun hankkeita toteutetaan. Kiitokset edustaja Scholz, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen Ecuadorin hallitus on päättänyt liittyä tähän äh, kauppasopimuksen EUn Perun ja Kolumbian välillä. Näin se taipui painostuksen alla koska GSP Plus haluttiin poistaa. Oikeastaan Ecuador olisi halunnut omaa sopimusta, mutta joutui nyt liittymään tähän muiden sopimukseen. Kyse on merkittävästä edistyksestä maassa niin sosiaalisesti kuin vaikkapa ympäristötoimien suhteen ja me tiedämme, että tässä on ollut hyvin suurta epävarmuutta. Nyt haluttiin konkreettisia toimia ihmisoikeustilanteen, sosiaalisen tilanteen ja ympäristön suojelun tilanteen parantamiseksi alueella. Nämä ovat tavoitteita, joihin Ecuadorin hallitus viime vuosina on erityisesti panostanut hyvin menestyksekkäästi. Ecuadorin liittyminen sopimukseen on tärkeä hetki maalle itselleen, mutta myös sen tarkastelemiselle, onko mm, sopimus yleisesti odotustemme mukainen yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti. Ensimmäiset luvut, joita komissio meille on toimittanut liittyen Perun ja Kolumbian sopimukseen, niin ensimmäiset luvut osoittavat, että odotukset eivät ole kylläkään täyttyneet, joten meidän täytyy vielä katsoa sopimuksen täytäntöönpanoa. Minä esittelijänä katson, että Euroopan parlamentin vastuu on osoittaa komissiolle, missä tarvitaan vielä parannuksia, jotta se tulee hyödyttämään, sopimus tulee hyödyttämään kansalaisia molempien osapuolten alueella. Kiitän yhteisesittelijöitä tekstistä, joka todella osuu tähän tavoitteeseensa. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten Mato kaksi minuuttia. Gracias, presidenta. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Ecuadorin mukaan tulo Euroopan unionin Perun ja Kolumbian sopimukseen antaa suuria mahdollisuuksia kaikille osapuolille, mutta tämä on mahdollista ainoastaan, jos nyt tehdään kovasti töitä ja varmistetaan, että kaikki edot toteutuvat. Minä olen Kanarian saarilta, meillä Euroopan unionin suurin, suurimmalta bananituotantoalueelta ja haluan varmistaa, että tästä ei tule uusi uhka Euroopan unionin plata, anteeksi, banaani eh, tuotannolle, jotta tulisi nyt kontrolloimatonta tuontia Ecuadorista. Ei saa unohtaa, että Ecuador on suuri banaanin tuottaja ja mitä vähemmän tulleja, sen enemmän vientiä. Te voitte varmasti muistaa, että Genevessä tehtiin sopimus tulleista ja tämä on laskenut 75 5000 euroa per tonni me voimme ymmärtää, että näin on, muuta ei voi tehdä, mutta on kuitenkin kompensoitava eurooppalaisille tuottajille, jotka tästä kärsivät ja on myös käytettävä tätä varolauseketta, jos tulee sellaisia määriä, joista voi olla haittaa yhteisön tuottajille. Minä äänestän tämän sopimuksen puolesta, sen puolesta, että Ecuador tulee mukaan, että maa kehittyy, mutta ei minkä tahansa hintaan. Ja tämä ei saa olla Kanarian saarten bananin tuottajan kustannuksella. En pyydä, että miten astaan erityisasemaan. Tässä pitää vain noudattaa sopimusta ja tätä erityislauseketta. Jos näin ei tapahtuisi, niin sitten mekanismi pitää ottaa käyttöön automaattisesti, jos tämä ylittyy. Tätä mieltä olemme siitä olemme äänestäneet ja Ecuador ei pidä kohdella mitenkään sen paremmin kuin Perua tai Kolumbiaa. Komissio sanoi, että täällä on olemassa lauseke, joka pitää panna täytäntöön, panna täytäntöön eikä saa katsoa eh, ja mm, sulkea sieltä silmiä, sillä Kanarian saarten kaukalla alueella moni pelkää tulevaisuutensa puolesta. Kiitos. One and a half minute. Kiitoksia. Seuraavaksi <clears throat> puolitoista minuutiksi Hauekui. Latina es un... Kiitos komission jäsen. Latinalainen Amerikka on todellakin hyvin tärkeä EUlta kauppanäkökulmasta. Tässä olen hyvää mieltä, äh, samaa mieltä kanssanne. Erityisesti jos otetaan huomioon sellaiset toimijat kuin Kiina, joka ottaa vahvaa asemaa tuolla alueella. Ecuador on hyvin tärkeä maa tässä mielessä. Jos katsotaan poliittista kontekstia, jossa nämä maat ovat, niin Ecuador ja sen presidentti Korea ovat erittäin tärkeässä roolissa on poliittinen tarve tämän sopimuksen allekirjoittamiseen ja siinä on myös kaupalliset syyt. Ecuador ehkä teki virheen päättäessään olla liittymättä monenväliseen sopimukseen Kolumbia ja Perun rinnalla aiemmin, mutta nyt siellä kannatetaan laajasti sopimukseen liittymistä. ja odotetaan kovasti, että sopimus saataisiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä, jotta vientiä voidaan jatkaa. Komission on tehtävä tarvittavat toimet. Ei ole mitään ihmisoikeussyitä tai kaupallisia syitä, jotka estäisivät tämän sopimuksen. Maa on täysin vakavasti otettava valtio. Se on poliittisesti ja taloudellisesti tärkeä ja EUn on otettava tämä askel. On hienoa, että komission jäsen saattaa nämä neuvottelut päätökseen. Ja Kiitoksia. Nyt Rodriguez minuutti. Kiitoksia kovasti, puhemies. Hyvä komissaari. Olen kiitollinen siitä, kuinka avoimesti kaikki ovat suhtautuneet tähän päätöslauselmaan. Minä haluaisin korostaa sitä, että Espanjan sosialistivaltuuskunta tukee sitä, miten Ecuador on toiminut ja miten se on sitoutunut noudattamaan Euroopan unionin arvoja. Me olemme iloisia siitä, että Ecuador voi nyt liittyä tähän kumppanuussopimukseen Perun ja Kolumbian tavoin. Ja aivan kuten edellinen puhuja sanoi, niin tämä, sopimushan, tämä sopimuksen tulee astua voimaan riittävän ajoissa, jotta Ecuador voi nauttia sen tarjoamista hyödyistä mahdollisimman pian. Tämä kaikki on osoittanut, kuinka tärkeää on se, että Euroopan kauppapolitiikassa tarkastellaan myös ihmisoikeuksia kauppasopimuksissa. Ja me olemme sitä mieltä, että kauppasopimukseen täytyy sisällyttää sitovat äh, ehdot, jotka liittyvät AY-oikeuksiin, tasa-arvoon, äh, lapsityövoiman torjumiseen, alkuperäisväestöjen suojaan ja kaikkien niiden suojeluun, jotka ansaitsevat suojaa. Toivottavasti nämä ehdot sisällytetään tähän. Dante. Seuraavaksi Kiitoksia puhemies. Se, että Ecuador haluaa liittyä tähän sopimukseen EUn, Kolumbian ja Perun kanssa, edustaa edistysaskelta kauppasopimuksessamme Amerik- latinalaisen Amerikan kanssa. On erittäin tärkeää, että me voimme mahdollistaa voimaan tulla mahdollisimman pian niin, että että tämä sopimus, joka on etulinjassa, kun ajatellaan yhteiskunnallisia ehtoja ja niiden noudattamista ja sito, niihin sitoutumista, astuu voimaan. On tärkeää, että tällä tavalla voimme auttaa maita parantamaan kansalaistensa asemaa. On tärkeää, että Ecuador tällä tavalla edistää tai ottaa uuden askeleen suhteessaan Euroopan unionin kanssa on tärkeä, tämä on tärkeää myös kun ajatellaan tuljetusjärjestelmää. Latino, latinalainen Amerikka on kulttuurisesti ja kaupallisesti ja muinkin tavoin erittäin tärkeä kumppani Euroopan unionille ja on tärkeää, että tämä kauppasopimus tulee voimaan mahdollisimman nopeasti ja toivottavasti myös Merkosurin alueen kanssa tapahtuu samalla tavalla. Kiitoksia. Seuraavaksi Catch the Eye-menettely. Mikolas Cic on ensimmäinen puhuja. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Ecuadorin liittyminen tähän kauppasopimukseen, jonka Kolumbia ja Peru ovat allekirjoittaneet, olisi tervetullut. Mielestäni tämä olisi askel oikeaan suuntaan. Ja tämän lisäksi Euroopan unioni hyötyisi liittymisestä, kuten myöskin nämä latinalaisen Amerikan maat. Minä ennakoin tässä prosessissa Eurolatin jäsenyyttä ja tulin mukaan Euroopan unionin ja latinalaisen Amerikan suhteiden syventämistyöhön. Uskeakseni Ecuador on tämän hyvä esimerkki maasta. Olisi hyvin tärkeää näin monipuolista kauppakumppaneidemme kirjoa, mutta emme luonnollisesti saa unohtaa myöskään ammattiliittojen oikeuksia ja ihmisoikeuksia tässä maassa. Kiitoksia να προχωρήσει θαραλέα στη διαγραφή του εξωτερικού... puhemies. Mielestäni olisi hyvin tärkeä viesti, joka meidän pitäisi lähettää kaikille liittymisen päivämäärän koskien. Me käsittelemme Ecuadorin, Kolumbian ja Perun kauppasopimusta nyt, mutta meidän pitäisi varoa sitä, ettei kaupan vapauttaminen tapahdu kansojen intressien kustannuksella hyödyttäen vain monikansallisia yrityksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että avoimuutta täytyy taata sopimukseen pk-yritysten oikeudet ottaa huomioon, ammattiliittojen oikeudet ja myöskin maanviljelyssektorin intressit. Me emme siis voi tehdä sellaisia kauppasopimuksia, jotka vaativat täydellistä vapauttamista kaupalle ilman ehtoja sekä palvelu- että hyödykekaupan osalta. Meidän täytyy varoa, meidän täytyy varoa, ettemme me sorra köyhiä ja meillä täytyy olla mekanismeja, jotka tasapainottavat markkinoita. Ecuadorin kohdalla tämä on myöskin välttämätöntä. Kiitoksia. Kiitos puhemies. Tämä sopimus, joka pian allekirjoitetaan Ecuadorin, Perun ja Kolumbian kesken. Kor EUn antama painoarvoa, kolman, painoarvoa kolmansille maille ja siksi on aivan oikein todettu, että se on omiaan tehostamaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Tämä osoittaa me näitä maita kohtaan. Toisaalta päätös on myös vahvistus sille, kuinka tärkeä EU on maailman markkinoilla. Ja Uskon, että pystymme auttamaan alkuperäisväestöä Ecuadorissa, alkuperäiskansojen jäseniä, jotka viljelevät maata, mutta ehkäpä samalla aiheutamme haittaa omille viljelijöillemme, kuten Kanarian saarten banaanin tuottajille. Tämä on otettava huomioon ja omaa tuotantoa suojattava. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Malmström. Thank you very much, Chair. Kiitoksia kovasti, puhemies, arvon jäsenet. Aivan kuten monet ovat täällä sanoneetkin, niin meillä on yhteinen etu siinä, että tiivistämme yhteistyötä Euroopan unionin ja Kolumbian, Perun ja Ecuadorin kanssa. Sopimus Perun ja Kolumbian kanssa on hyvä sopimus, aivan kuten täällä on todettu, ja olemme vakuuttuneita siitä, että se on hyväksi myös Ecuadorille. Toki meillä on Ecuadorille aivan omintakeisia mekanismeja mukana ottaen huomioon Ecuadorin talous, mutta toivottavasti voimme täten auttaa maata kehittämään talouttaan ja puuttumaan myös yhteiskunnallisiin ongelmiin. Se tulee olemaan myös erittäin tärkeää näiden maiden alueellisen integraation kannalta keskenään. Tulemme valvomaan tietysti sopimuksen toteuttamista se, tarkkaan tarkastelemme ihmisoikeustyö, oikeustilannetta ja kestävän kehityksen liittyvää tilannetta. Ja seuraava raportti, joka laaditaan perustaja Kolumbiasta, se on melkein valmis. Sitten banaaneista. Niin, huolin. Jotkut, jotkut esittävät huolenaiheita banaaneista. Meillähän on tietysti vakausmekanismi. Me tarkastelemme tätäkin kysymystä valppaina ja tarkkoina. Ja tietysti Ecuador tulee saamaan samaan turvamekanismista tullaan muuttamaan, sopimusta tullaan muuttamaan niin, että Ecuadorkin tulee katetuksi. Ja tarkastelemme tätä asiaa jatkuvasti ja raportoimme myös Euroopan parlamentille asiasta niin, että voitte vakuuttaa myös vaalipiirinne tästä asiasta. Kiitoksia tästä yleisestä tuesta. Odotan vahvaa tukea myös päätöslausumalle huomenna parlamentissa. Äh, me olemme lukeneet sen huolellisesti ja tulemme tutkimaan myös tarkistuksia, ja kyllä se tulee olemaan avuksi meille, kun me haluamme saattaa tämän työn päätökseen. Kiitoksia komissaarille.